Ja, guten Tag. No niin, hyvää päivää, oikein hyvää päivää. Jos teille sopii, niin haluaisin aloittaa kokouksen. Hyvää iltapäivää, sydämesti tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Esityslistaan ei ole muutoksia, joten se hyväksytään. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Haluan vain viitata tähän Cont News-lehtiseen. Sieltä löytyy kielet ja tämä kokous lähetetään myös suoratoistona. Pyytäisin teitä pitämään sähköisiä äänestyskorttejanne paikalla. Jos teillä ei ole niitä, niin hakekaa ne nyt. Sitten esityslistan kohta kolme, kokouspöytäkirjojen hyväksyminen. Meillä on tammikuulta ja helmikuulta kokouspöytäkirja ja jos ei kukaan kommentoi tämän kokouksen loppuun mennessä, niin sitten ne on hyväksytty. Sitten menemme kohtaan neljä. Aloitetaan tarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten menemme nimenhuutoäänestykseen tileistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Enkä näe tulosta tässä. Aa, äänestys on auki vielä. Niin 20 puolto ääntä, ei vasta ääniä, hyväksytty, hienoa. Sitten menenpä päätöslauselmaan. Ei, anteeksi. Tämä oli vastuuvapaus. Nyt tulevat tilit. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tilien, tilinpäätös. Se on jo automaattisesti tapahtunut. Sitten menemme kohtaan kolme päätöslauselma. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? Kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty, luulisin. Kyllä, yhdellä äänellä hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää. Pu uudestaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta,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 vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Voisimmeko tarkistaa tämän koneäänestyksenä? Toinen osa koneäänestyksenä. ENFllä on yksi ääni liikaa. No niin. Äänestys päättyy.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 vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puol- tarkistetaan 37 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Kolme korttia vielä on koneissa, jotka eivät ole äänestäneet. No sitten se on näin. Äänestys päättyy hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 43 myös. 43. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Voidaanko tarkistaa 50 koneäänestyksenä? Äänestys alkaa. Täällä on aina vain viisi korttia, jotka eivät äänestä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muut valiokunnat DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 se on katettu DV3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV6 puolesta vastaan puolesta, tarkistetaan puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan kuitenkin. DV6 tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. DV7 puolesta vastaan tyhjä. DV7 uudestaan puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. DV8 puolesta vastaan DV8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys päätöslauselmasta. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 ääntä puolesta. Onnittelut esittelijälle. Tähän päättyi ensimmäinen äänestys. Tämä meni oikein hyvin, vaikka en oikein täysin ymmärtänyt, miksi SND-kollegat eivät osallistuneet. No niin, sitten menemme Euroopan parlamenttiin. Esittelijän Derek Vuon. Haluaako hän puheenvuoron? Just very, very brief. Hyvin lyhyesti vain. Kiitokset kollegoille yhteistyöstä työstä ja toivon, että noudatatte suosituksiani, koska ne ovat kuitenkin aikamoisen pulmallisia tänään. Den Wunsch können wir verstehen, den Wunsch haben ja viele immer. Tämän toiveen voimme ymmärtää, se toive on monilla. No niin, kollega Ajala. Minä olen ihan samaa mieltä. Minä halusin vain kiinnittää teidän huomionne tähän näihin käännösversioihin, ainakin miten se espanjaksi on ilmaistu. Siinä on käännösongelma, kun puhutaan avustajista aina heille annetaan auktorisointi, myönnetään auktorisointiin ja kun puhutaan tarkistuksesta 108, siinä on väärinymmärrys, koska puhutaan sisäisistä jäsenistä, ikään kuin he olisivat meppejä, kun kuitenkin on kyse jäsenistä tai jotka ovat saaneet jonkun apurahan, mutta tämän tyyppiset käännösvirheet pitäisi välttää, koska se voi aiheuttaa sekaannusta ja väärinymmärrystä. Tämä on tärkeää sanoa. Se on erittäin tärkeää silloin, kun äänestetään parlamentin rahoista. Ja, Kiitoksia tästä huomautuksesta. Nyt äänestämme vastuuvapaudesta tarkistus 1 ja kaksi yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten vastuuvapaus koneäänestyksenä, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, yksi vastaääni, vastuuvapaus on myönnetty. Sitten päätöslauselma, tarkistus kolme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. neljä puolesta, vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? Tarkistus neljä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksitoista on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta eh, vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta, 15 raukeaa, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 suullisella tarkistuksella ei huomautuksia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan 22 raukeaa, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Voidaanko tämä tarkistaa, tämä ensimmäinen osa 25? Tämä tarkistus päättyy, ylätty, tasapeli. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Enemmistö on varmaan sama, mutta tarkistetaan toinen osa koneäänestyksenä. Tarkistus 25, toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. 28. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko tämä? Luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Anteeksi. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tämä, voidaanko tämä tarkistaa 34 koneäänestyksenä? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta Kolmekymmentäyhdeksän, siinä on kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa, missä nuo kaksi osaa sitten menevätkin. Niin. Me voi pyytää täällä kohta kohdalta äänestyksiä. Meillä on määräaikoja, ei siis kohta kohdalta äänestyksiä, eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 raukeaa, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? Kompromissi 1. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. 4913 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi, niin, tarkistetaan 50. 50 päättyy 12 puolesta 10 vastaan. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 54 suullisella tarkistuksella ei ole vastalauseita puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa 54 suullisella tarkistuksella? Tarkistus päättyy, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 50, 55, tarkistetaan 55, tarkistetaan. Päättyy. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57, 56, niin enemmistö oli selvä. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ensimmäinen osa, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta 59 raukeaa, 60 on yhteen sopiva puolesta vastaan tyhjä Voidaanko tarkistaa 60 koneäänestyksenä? Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää. 66 on tarkistettava. Ei ollut aivan selvä, mikä tulos on, mutta hyväksytty. Anteeksi. 67 raukeaa, 68 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 69 raukeaa. Kyllä. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta. Ei se raukea. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan Tarkistetaan 77. Äänestys alkaa. No, kaikki vastustaa, että hylätty ihan selvästi. 78 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko 83 tarkistaa? Luulenpa, että se on hylätty, mutta tarkistetaan. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hyväksytty 85 puolesta

Ah, se on yhteensopiva. 88 puolesta vastaan. Tyhjää. 88 puolesta vastaan. Tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? Äänestys alkaa. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan. Hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää. 92 tarkistetaan. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan, hyväksytty 96 puolesta, vastaan, tyhjää. Voidaanko 96 tarkistaa? 96. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 99 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kuudesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty se. Seitsemäsosa ilmeisesti siitä ei äänestetä. Miksi ei? Se on jo katettu. Kahdeksasosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksäsosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10, 11 osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mielestäni, mutta tarkistetaan 103. Tarkistaminen päättyy. Hyväksytty. 104 raukeaa. 105 puolesta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 Sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, alkuperäinen teksti, kyllä. Alkuperäinen teksti hylättiin. Äänestimme sitten alkuperäisestä tekstistä. 110 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytystä 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 120 Päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta. Se raukeaa. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 125 raukeaa, 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? 131 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy, hylätty. 131 toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 134 puolesta vastaan ty- tyhjää, hylätty, sanoisin. Tarkistetaanpa tämä. 134 hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 136 ensimmäinen osa? Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 138 puolesta, äh, raukeaa, 140 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 141 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan. Voidaanko tämä tarkistaa? 158. 158 päättyy, hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin 163 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joo, tarkistetaan kompromissi 8 koneäänestyksenä. Hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän 179? 179 tarkistetaan. Päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, minä en nähnyt tätä. 180 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 181 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tämä tarkistaa? 182. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 186 puol- no, raukeaa. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 193 raukeaa 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 198 puolesta vastaan tyhjää ylätty, 199 puolesta vastaan tyhjää ylätty, 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 on vedetty pois, 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 204 puolesta vastaan tarkistetaan 204. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105, 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 206 puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa 206? Äänestys päättyy. Hyväksytty 207 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 208 puolesta vastaan tyhjä Hylätty 209 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 210 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 213 koneäänestyksenä? Hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys Nimenhuutoäänestyksenä päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta kolme vastaan. Onnittelijat äh, esittelijälle. Damit sind wir am Ende der Abstimmungen. Tähän päättyivät äänestykset, tarkistukset. Äh, virastot ovat huomenna käsittelyssä. may I? Please, for the coordinators, for the coordinators, we start when you are... Koordinaattoreille tiedoksi me aloitamme heti kokouksen, kun olemme saaneet tämän esityslistan käsiteltyä. Yeah. Ja, damit... No niin. Nyt meillä on erityiskertomus numero 5 vuodelta 2018. Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä kehittäminen. Esittelijä on edustaja Kaadenbach ja tilintarkastustuomioistuimen vastaava jäsen on herra Jereb. Toivotan hänet tervetulleeksi. Anna hänelle heti puheenvuoron, kunhan täällä vähän saadaan aikaan hiljaisuutta. Pyydän nyt. Ryhdytään töihin. Wir, haben's, wir haben Kurzvorstellungen. Herr Jereb, bitte. Olkaa hyvä, herra Jereb. Thank you, Madam Chair. Honorable member. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitokset siitä, että pääsin tulla tänne selvittelemään uusiutuvaan energiaan liittyvään erityiskertomusta. Uusiutuva energia on energiaa, jota saadaan ei-fossiilisista energialähteistä ja äh, sen tuotanto ja kulutus Euroopan unionissa on kasvanut, mutta tarvitaan vielä lisää ponnisteluja, jotta päästäisiin tavoitteisiin äh, siltä osin, että äh, voitaisiin vuoteen 2020 mennessä saada enemmän uusiutuvia energiaa energioita käyttöön. Uusiutuvan energian käyttö on hyvin tärkeää, jos EU haluaa pienentää kasvihuonekaasupäästöjä ja jos haluaa päästä myöskin äh, Pariisin sopimuksen velvoitteissa eteenpäin. Useat äh, rahoitusohjelmat pyrkivät kannustamaan äh, uusiutuvien energioiden käyttöä ja yksi eurooppalainen rahoituslähde on juuri maaseuturahasto. Me tutkimme, mikä on uusiutuvan energian ja tämän rahaston välinen side ja tutkimme myöskin Euroopan unionin politiikkoja tältä osin kokonaisuudessaan ja myöskin sitä, kuinka erityisesti juuri tässä on otettu huomioon maaseudun kehittäminen tarkastuksen pohjalta totesimme, että on olemassa todella mahdollista synergiaa energiapolitiikan ja toisaalta myöskin maaseuturahaston välillä, jotta voitaisiin parantaa maaseudun kehittämistä tältä osin, mutta toistaiseksi näitä synergioita ei ole vielä saatu toteutettua. Olemme todenneet, että joitakin instrumentteja tässä uudessa puitteistossa ovat sellaisia, että ne potentiaalisesti parantavat asian tilaa, mutta nykyinen eikä ehdotettu bioenergioita koskeva puitteisto ei vielä tuo kuitenkaan riittävää pohjaa sille, että myöskin maaseutua voitaisiin todella suojella sosiaalitaloudellisia ja ympäristöllisiä riskejä vastaan ja eikä myöskään voitaisi taata sen jatkuvaa kestävää kehitystä. Erityistä rahoitusta tarvitaan, sillä on roolinsa niin kansallisesti kuin EU-tasollakin, mutta siihen tarvitaan myöskin kestävän kehityksen tavoitteita Euroopan unionin maaseutualueilla. Kuitenkin komissio, kuitenkaan komissio ei ole vielä tuonut riittäviä selvityksiä tai mitään ohjeita tältä osin, eikä myöskään maaseuturahastossa vielä ole taattu mitään lisätukea kansallisille järjestelmille. Ja tuloksena tästä useimmat jäsenvaltiot, joissa kävimme, eivät todellakaan priorisoi näitä uusiutuvan energian hankkeita, ja tämä kuitenkin voisi parantaa kestävää kehitystä maaseutualueella. 2000 noin pari vuotta sen jälkeen, kun nykyinen rahoituskausi alkoi viime lokakuussa, vain 5 prosenttia tähän osoitetusta rahoista oli käytetty ja nyt olemme pyrkineet saamaan lisää tietoa tältä osin, siltä osin kuinka paremmin voitaisiin tulevaisuudessa käyttää näitä varoja äh, uusiutuvien energioiden äh, hyödyntämiseksi. Meillä on myöskin rajallisesti tietoa siitä, kuinka on voitu äh, näitä rahoja käyttää ja mitä niillä on saavutettu huolimatta vuoden 2020 14-20 rahoituskauden parannuksista ähm, on edelleen olemassa selkeitä heikkoja heikkouksia ja on myöskin vielä äh, huolta sen osalta, siltä osin, minkälaisia indikaattoreita meillä on käytössämme ja tarvittaisiin muun muassa lisää investointeja ja lisää tahoja, jotka voisivat tulla mukaan tähän projektiin. Olemme sitä mieltä, että useimmissa näissä tarkastelemissamme projekteissa kuitenkin päästiin hyvin tuloksiin, koska niillä oli hyviä taloudellisia vaikutuksia maaseutualueilla. Mutta heikkouksia jäsenvaltioiden valintaprosesseissa on myöskin havaittu ja se on näkynyt myöskin sillä tavalla, että vain näiden hankkeiden omistajat ovat voineet niistä hyötyä, mutta eivät niinkään maaseutualueet. Näiden löydöksien pohjalta olemme tehneet seuraavat suositukset. Kun tulevia uusiutuvan energiapolitiikkoja sorvataan, niin jäsenvaltioissa ja EU-ssa täytyy ottaa huomioon maaseutualueiden tarpeet ja olosuhteet, ja erityisesti kun otetaan huomioon kansalliset ja kansainväliset ilmastointisuunnitelmat. Muiden lainsäätäjien kanssa komission pitäisi päättää bioenergiaa koskevasta puitteistosta sillä tavalla, että saadaan parempia suojatoimia ähm, muun mm. muassa biomassapohjaisille energioille. Ja komission täytyisi myöskin tarkentaa sitä, mikä voi olla maaseuturahaston rooli, ähm, kun kysymys on uusiutuvista energioista, ja vaatia jäsenvaltioita todella antamaan riittävästi tietoa siitä, kuinka uusiutuvan energian hankkeissa on päästy tavoitteisiin ja äh, vuoden 2019 kertomuksessa pitäisi ottaa esille. Komission pitäisi myöskin jäsenvaltioiden kanssa pyrkiä parempiin valintaprosesseihin ja että vain elinkelpoiset projektit otettaisiin huomioon ja että tämä todella toisi kestävää kehitystä myöskin maaseutualueille. Kiitokset ja jos teillä on kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni. Ja, vielen Dank, das ist ein wichtiger Bericht. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli tärkeä kertomus, koska se asettaa keskiön sen, mitä maaseudulla pitäisi tapahtua. Haluaisin te komissille puheenvuoron. Eh, Rova Loris Hoffman agripääosastosta, olkaa hyvä. Yeah, thanks very much. Niin, kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta eh, puhua tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta kestävästä tästä uusitoista energiasta ja maaseudun kestävästä kehittämisestä. Me toivotan tervetulleeksi tämän erityiskertomuksen ja olemme hyväksyneet pääosin suositukset, vaikka on joitakin asioita, joissa me emme pysty ennakoimaan konkreettisella tavalla, miten tätä asiaa käsitellään lainsäädäntöehdotuksesta vuoden 2020 jälkeen. Kuitenkin jotkut näistä suosituksista ovat sellaisia, että ne on jo käsitelty. Muutama asia, jotka tilintarkastustuomioistuin nosti esiin, äh, haluaisin kommentoida. Ensinnäkin, äh, kun on kyse uusiutuvien energioiden direktiivistä. Direktiivi antaa paljon vapautta jäsenvaltioille siinä, miten tavoitteet saavutetaan ja miten edistetään Äh, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa maaseudulla. Komissio on myös sitä mieltä, että olemassa oleva EUn kestävyyspuitteet bioenergialle on ollut tehokas, äh, on vältetty suora ympäristövaikutus. Lisätoimenpiteitä hyväksyttiin vuonna 2015, jotta voitaisiin puuttua myös mahdollisiin epäsuoriin vaikutuksiin. Komission ehdotus äh, uusiutuvien energiamuotojen direktiivin uudelleenlaatimista varten, vahvistaa tätä puitteistoa ja antaa lisää varmistuksia esimerkiksi metsien biomassan ei-kestävälle käytölle. Bioenergian kestävyyskriteerejä ei pitäisi nähdä erikseen, koska ne täydentävät muita EUn horisontaalisia säädöksiä, erityisesti uudistettua LULUCF-asetusta. Kun on kyse maaseudun kehityttämispolitiikasta, joka tukee uusiutuvan energian käyttöä, me tun- tai toivotamme tervetulleeksi sen, että tilintarkastustuomioistuin tunnustaa sen, että uusiutuva energia voi edistää kestävää maaseudun kehitystä erityisesti ottamalla mukaan paikallisia toimijoita ja että rahoitus, jota käytetään maaseudun kehittämiseen, voi olla merkittävä, jotta voidaan saavuttaa uusiutuvien energian tavoitteet. Kun on kyse maatalouden ja elintarviketuotannon tulevaisuudesta. Haluamme vahvistaa YMPn kunnianhimoa, kun on kyse resurssitehokkuudesta, ympäristönsuojelusta ja ilmastotoiminnasta. Tämä sisältää kestävän biomassan tuotannon kaikkia tavoitteita varten, mukaan lukien bioenergian tuottamista varten. Kun on kyse tulevasta kehityspolitiikasta. Sen pitäisi paremmin huomioida alueiden tarpeet, mutta pitäisi korostaa myös sitä, että jäsenvaltioiden alueet pystyvät parhaiten päättämään, miten uusiutuvien energiamuotojen tavoitteet ja maaseudun kehittämistavoitteet saavutetaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Komissio antaa neuvoa jäsenvaltioille näissä asioissa esimerkiksi välittämällä parhaita käytänteitä maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa maaseudun kehittämisverkoston nettisivuilla, jossa näytämme esimerkkejä siitä, miten maaseudulla uusiutuvia energiamuotoja voidaan parhaiten käyttää, mutta myöskin tekemällä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ryhmittäin. On esimerkiksi perustettu ryhmä Euroopan innovointikumppanuusaloitteen alaisena, jossa tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa maatilojen kestävästä energian käytöstä, uusiutuvien energioiden muotojen käytöstä. Lisäksi olisi otettava huomioon paremmin uusiutuvia energialähteitä käyttävien hankkeiden arvo jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa näistä hankkeista ja ne ovat vastuussa myös valintakriteerien määrittelystä. Kuitenkin teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa mm, valintakriteereistä ja myöskin siitä, että miten voidaan löytää parhaat valintakriteerit suhteessa tavoitteeseen ja näin aiomme tehdä jatkossakin. Sydämestä kiitokset. Nyt esittelijäkin on tullut paikalle. Edustaja Kadenbach, jos haluatte puheenvuoron, niin teillä on nyt puheenvuoro. Nyt kun tulin tämän esityksen jälkeen sydämestä kiitokset. On aina vähän vaikeaa, jos aikataulu muuttuu, mutta toisaalta olen iloinen, että näin pian edistymme. Toisaalta on sitten välillä vaikeaa olla ajoissa paikalla. Haluaisin kiittää tilintarkastuomioistuinta tästä tärkeästä erityiskertomuksesta. Se on annettu meille oikein hyvään aikaan nyt laadimme yhteistä maatalouspolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Olemme kiitollisia siitä, että saamme tarkastettavia kunnollisia kriteerejä YMPn suuntaamiselle. Me tarvitsemme näitä, kun kyse kaksi nollasta ja tästä mietinnöstä niin näemme, tai tästä kertomuksesta näemme, että maaseudun kehitys ja monet muut asiat liittyvät läheisesti toisiinsa, esimerkiksi uusiutuvien energiakäyttö, biomassa, että niillä on merkittävä vaikutus maaseudun kehitykseen ja olemme nähneet, että myös muissa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa. Meidän täytyy lähteä pois tästä siiloajattelusta, että yksi on maaseudun kehittämistä, yksi on rakennerahastoa meidän pitää ajatella asioita paljon laajemmin ja yhdistää voimavaramme. Ja se, mikä tässä kertomuksessa tuli esiin, oli myös se, että jotkut toimenpiteet, jotka ehkä yhdessä pilarissa tai siilossa voivat äh, aiheuttaa myönteistä äh, kehitystä. Kun niitä sitten katsotaan kokonaisuudessa, niin sitten vaikutus ei olekaan välttämättä toivottava. Eli ehkäpä tämä saattaa äh, tuoda taloudellista etua yhdellä alalla, mutta ei välttämättä etua koko maaseudun kehityksen näkökulmasta. Ja tämä näkyy tilintarkastustuomioistuimen tutkimuksissa, että tulevissa ähm, tukitoimenpiteissä meidän on eurooppalainen lisäarvo annetta, asetettava enemmän keskiöön eikä pidettävä tätä ainoastaan tällaisena tulotukena tuottajille. Koska tämä mietintö on mielestäni niin tärkeä, niin ehdottaisin, että laadimme työasiakirjan ja keskustelemme tästä vielä syvällisesti ja teemme mahdolliset tarpeelliset täydennykset. Ja haluaisin eh, kertoa tästä niille kollegoille, jotka ovat kiinnostuneita, koska tässä yhdistetään energia, eh, kestävä energia, maaseudun kestävä kehitys. Eh, siksi tämä työasiakirja on hyvä mahdollisuus selkeästi määritellä meidän kantamme. Kiitoksia. Ja Dank, wir werden... Sydämelliset kiitokset. Varmasti asian asetamme vielä esityslistalle. Tämä on tärkeä mm, mietintö, josta voi vain onnitella tilintarkastustuomioistuinta. Tämä on kertomus, joka on erilainen kuin yleensä, siis äh, tarkastuskertomus, joka koskee yhtä äh, tarkasti rajattua asiaa. No niin, haluaako tilintarkastustuomioistuin vielä puheenvuoron lopuksi? Just one. Kiitos puheenjohtaja. Vielä yksi lyhyt kommentti lopuksi. Olemme todella iloisia siitä, että komissio on hyväksynyt suosituksemme ja toivomme, että suositukset tulevat täytäntöön pannuksi myöskin myöhemmässä vaiheessa. Mutta kuten jo aikaisemmin tuossa kertomuksessa totesimme, niin on hyvin tärkeää, että nähdään äh, maaseudun kehittämisen ja äh, uusiutuvan energian tavoitteiden välinen yhteys. Ja sitten muutoin tietysti äh, kaikki 95 prosenttia siis varoista on vielä käytettävissä ja toivomme, että vielä enemmän käytetään todella maaseudun kehittämisen hyväksi kaiken kaikkiaan, eikä vain tiettyjen valittujen toimijoiden hyväksi. Vielä tästä uusiutuvien energioiden direktiivistä. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että nyt jäsenvaltiolla on aika paljon tässä vapautta, mutta tuossa kertomuksessa toteamme myöskin, että tässäkin kakkosdirektiiviehdotuksessa on joitakin riskejä, jotka liittyvät siihen, että vaikkapa biomassan tai äh, metsänhoidon osalta on olemassa sellaisia riskejä, joita ei ole vielä tässä uusiutuvien energioiden direktiivissä otettu huomioon riittävällä tavalla. Ja äh, ne toivon mukaan tulevat vielä esille siinä prosessissa, kun tätä direktiiviä lähdetään sitten hyväksymään. Ja herzlichen Dank, damit sind wir am Ende der... Sydämelliset kiitokset. Tähän päättyi tämän äh, kertomuksen lyhyt esittely ja nyt menemme seuraavaan erityiskertomukseen nimittäin erityiskertomus numero 10 2018, viljelijöiden perustukijärjestelmä. Meillä esittelijämme on edustaja Schmidt ja tilintarkastustuomioistuimen jäsen Figueiredo saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, Chair. Thank you, members. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset teille jäsenet. Myöskin on suuri kunnia esitellä teille tämän tarkastuksen tulokset, kun kysymys on perustukijärjestelmästä. Otan tässä esille joitakin keskeisiä kohtia, jotta voimme sitten keskustella Perustukijärjestelmähän on, kuten tiedätte, järjestelmä, joka hyväksyttiin 2013 ympin uudistuksen yhteydessä ja se korvasi silloin tilatukijärjestelmän ähm, ja tuotiin tällainen siis uusi äh, perustukijärjestelmä, tämä BPS. Tiedätte, että kysymys on irrotetusta tuesta ja äh, viljelijät siis saavat tietyt tulo- tai tukioikeudet ja ne eivät ole millään lailla sidottuja maahan. Noin 18 miljardia euroa on tämä summa jota 18 jäsenvaltiossa on jaettu, ja komission jäsenvaltiot hoitavat tätä DPS-järjestelmää yhdessä. Meidän johtopäätöksemme ovat seuraavat. Tämä perustukijärjestelmä on suhteellisen toimiva, mutta kuitenkin äh, se vaikuttaa vain vähän tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen, kun kysymys on tuista muita johtopäätöksiä äh, myöskin tässä raportissamme, äh, kertomuksessamme on, äh, kun ajatellaan näitä tukioikeuksien laskuja, niin olemme huomanneet, että maksavirastot ovat kyllä ponnistelleet kovasti ja äh, jäsenvaltioissa totesimme, että tällä tavalla on pystytty vähentämään äh, epätarkkoja laskelmia ja näiden tukioikeuksien äh, myöntämiseen liittyviä ongelmia. Joissain tapauksissa nämä tukioikeudet laskettiin vain väliaikaisesti ja joissakin maksavirastoissa oli erityisiä vaikeuksia, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin voimme todeta, että DVS-maksut ovat kaiken kaikkiaan sellaisia, että niihin ei kohdistu mitään olennaisia virheitä. VPS-järjestelmän hoidossa komissio antaa jäsenvaltioille aika laajaakin tukea ja ohjeistusta, mutta ei kuitenkaan ole pystynyt aina takaamaan, että jäsenvaltiot johdonmukaisesti näitä sääntöjä noudattavat. Jos ajatellaan sitten yksinkertaistamista, niin on muistettava, että yksinkertaistaminen on ollut tuon 2013 yhteisen maatalouspolituksen uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Kuitenkin mutkikkaat eh, BPS-säännöt eh, muun muassa tukikelpoisen maan osalta ovat eh, olleet sellaisia, että niissä on paljon poikkeuksia tämän järjestelmän toimeenpanon osalta, ja nämä jäsenvaltioiden valitsevat vaihtoehdot eivät välttämättä ole johtaneet yksinkertaistamiseen, vaan päinvastoin mutkikkuuteen. Jos ajatellaan sitten kohdentamista, niin voimme todeta, että tämä on johtanut jossain tapauksessa ongelmiin on otettu käyttöön tällainen uusi aktiivisen ähm, viljelijän termi, ja joissain tapauksessa äh, tämä on johtanut jopa spekulointiin tämä järjestelmä. Äh, mitä tulee sitten äh, tukitasojen lähentämiseen, niin siltä osin totesimme, että tuossa uudistuksessa hehtaarikohtaiset tasot olivat yhdenmukaisempia, mutta 11 jäsenvaltioista selkeitä eroavaisuuksia on edelleen vuoden 2019 jälkeen. Olemme myöskin tulleet siihen tulokseen, että BBS on aika rajoittunut siltä osin, kuinka se ottaa huomioon viljelijöiden tulo, huo, tuloihin liittyvät huolenaiheet ja se myöskin suosii suuria tilakokoja. Kun selkeitä tavoitteita ei ole, niin se tekee varsin vaikeaksi tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin tämän tuen osalta. Ja tästä syystä olemme päässeet seuraaviin suosituksiin, jotka nyt sitten komissiolle annamme. Kun kysymys on tukioikeuksien laskusta, niin me suosittelemme, että komission pitäisi ottaa huomioon se, että jäsenvaltioiden täytyy nyt puuttua näiden, tämän valvonnan heikkouksiin ja siihen, että todella selkeästi pyritään ottamaan huomioon se, milloin näitä selkeitä sääntöjä ei ole noudatettu. Mitä tulee sitten äh, hallinnointiin, niin komission täytyisi seurata hyvin äh, tarkasti jäsenvaltioiden tiedon äh, jakoa sillä tavalla, että tätä lainsäädännöllistä BPS-puitteistoa todella sovelletaan. Me ehdotamme myöskin, että tehtäisiin muutos nykyiseen lainsäädäntöön sillä tavalla, että saataisiin näiden suorien tulojärjestelmien täytäntöön panosta paremmin tietoa ja pyydämme myöskin, että komissio selventää muun muassa komission sekä valvontaviranomaisten roolia kun tarkastellaan näitä tukioikeuksia. Ja sitten kolmanneksi vielä, mitä tulee näihin tuleviin tulotukiin, suosituksemme on se, että komission pitäisi ennen kuin se tekee mitään ehdotuksia tulevaa maatalouspolitiikkaa varten, analysoida tulotukien tarpeita kaikissa viljelijäryhmissä. Ja toisekseen sen pitäisi myöskin määritellä, mitä operatiivisia tavoitteita näissä tulotukimekanismeissa on ja sen pitäisi myöskin tutkia sitä, kuinka ne parhaiten voitaisiin tehdä sellaisiksi, että näihin tavoitteisiin päästäisiin. Ja lisäksi myöskin näitä äh, toimenpiteitä pitäisi äh, sitoa operatiivisiin tavoitteisiin ja äh, pohjatietoihin, joiden pohjalta sitten voitaisiin myöskin näitä tukia vielä vertailla. Nämä ovat sitten suosituksemme ja olemme nyt toiveikkaita siltä osin, että ainakin komissio on osan niistä hyväksynyt. Ja me ymmärrämme, että komissio on nyt sitonut osan, tai siis komissio on hiukan vaikeassa äh, tilanteessa, koska se tietysti myöskin odottaa äh, uusia äh, ehdotuksia ja suosituksia seuraavalle yhteisen maatalouspolitiikan rahastointikaudelle. Meidän tehtävämme tietysti on nyt sitten päättynyt tähän ja tässä ovat nämä meidän suosituksemme komissiolle. Kiitokset siitä, että kuuntelitte ja nyt olen todella käytettävissä, jos haluatte esittää jotakin kysymyksiä. Fragen haben wir ganz bestimmt. Dankeschön. Meillä on varmasti kysymyksiä. Kiitoksia. E, kollega Schmidt on meidän esittelijämme. Sydämelliset kiitokset tästä kertomuksesta. Valitettavasti on niin, että täällä e, kun täällä tilintarkastustuomioistuimelta saamme erityiskertomuksen, joka liittyy maataloustukiin. Tiedämme jo etukäteen, että mikä tilanne on. Saamme kuulla, että tavoitteet on hyvin vaikea mitata, koska esimerkiksi jäsenvaltioiden väliset erot ovat liian suuria. Me myös tiedämme, että kansalliset viranomaiset kärsivät suuresta hallinnollisesta taakasta, joka huolestuttaa meitä yhdessä Yhden sitaatin löysin tästä äh, mietinnöstä, tästä kertomuksesta, jonka haluan nyt äh, nostaa esiin. Siinä sanotaan, että äh, sopimuksen tavoite taata maaseudun väestölle riittävä elintaso ja YMPn tavoite kestävästä elintarviketuotannosta, joka perustuu suoraan tähän perustukijärjestelmään. Sitä ei ole selvästi määritelty, eikä sitä ole asetettu mitattavia tavoitteita, eikä ole mitään lähtöarvoa, jonka pohjalta voitaisiin mitata tukien tehokkuutta, kun ajatellaan äh, tulotasoa. Ei myöskään tiedetä, mitkä tuet toimivat parhaiten maaseudulla, jotta saadaan aikaan hyvä elintarviketuotanto ja nämä tavoitteet. Tilintarkastustuomioistuimen suosituksia voidaan todella tukea, vaikka olin vähän yllättynyt tästä suuresta innostuksesta, tilintarkastustuomioistuimen innostuksesta, että komissio on hyväksynyt joitakin suosituksia. Minun mielestäni kaikki suositukset pitäisi hyväksyä, ne täytyy hyväksyä. Mm, minä siis Tuen täysin tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ja olen todella sitä mieltä, että nämä äh, avaintarkastukset, niiden on toimittava, vaikka äh, se tietystikin lisää työtä. Me kaikki tiedämme, että maatalous Puolassa on toisenlaista kuin Virossa tai Ruotsissa tai Itävallassa. Silti meidän on varmistettava, että perustukijärjestelmän oikeuspuitteet periaatteet tulkitaan jäsenvaltioissa mahdollisimman yhdenmukaisesti ja komission on varmistettava, mitä tehtäviä sillä on ja mitä tehtäviä vastuuviranomaisilla on, kun on kyse tarkastuksista ja maksu oikeuksista. Mahdollisesti 2020 lähtien maatalouden Uuden budjetissa on vähemmän määrärahoja, silti aktiiviviljelijöitä on tuettava, varsinkin jos e, eivät ainoastaan omista näitä maatiloja, vaan todella ovat tuottajia. Kuten jo sanottiin, olemme täysin avoimia, koska meidän on katsottava, mihin määrärahat päätyvät ja että siitä on hyötyä viljelijöille ja myöskin Euroopan parlamentille ja veronmaksajille, että ne käytetään tehokkaasti. Kiitän tästä erityiskertomuksesta. Todella haluaisin seurantaa tälle kertomukselle ja toivoisin, että komissio ei hyväksyisi ainoastaan joitakin suosituksista, vaan mielellään kaikki. Kiitos. Kiitoksia. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin sitten kaikkein tärkein suositus kolme että laadittaisiin uudet oikeuspuitteistot vasta sitten, kun analysoitu tämä edellinen puitteisto ja mietitty, katsottu, että miten määrärahat on käytetty, niin se ei onnistu, koska toukokuussa esitellään uusi lainsäädäntö ja sitten kysymys kuuluu, että pitäisikö rikkaita aina rikastuttaa ja pienemmät saavat sitten kulkea rinnalle ja ovat perustelu sille, että investoidaan massiivisesti suurtiloihin. Ja, nyt näen täällä johtaja Baskon ja myös varapääjohtajan, kuka uhrautuu komissiosta, niin tämä on vain lyhyt esittely mutta ei se siihen jää. Kyllä me mielellämme haluaisimme keskustella laajasti tästä ongelmasta, joka on todellinen ongelma. Niin, emme me halua tietenkään uhreja, vaan haluamme vastustajia, mutta päättäkää keskenänne. Maatalouspääosasto saa nyt puheenvuoron. Selvä, kiitokset puheenjohtaja. Haluan aluksi kiittää siitä, että voimme esitellä myöskin näkemyksemme tähän erityiskertomuksen, kun kysymys on BPS-järjestelmästä. Ensinnäkin korostamme sitä, että komissio todella tarkastelee kaikkia näitä komissiolle tärkeitä suosituksia ja komissio on niistä osan hyväksynyt, tätä korostan. Ja nyt tässä vaiheessa tarkastelemme, mitä konkreettisia tapoja on, kuin, jolla voimme ottaa nämä lainsäädäntöehdotukset huomioon, joita nyt tällä hetkellä valmistellaan 2020 jälkeiselle ajanjaksolle todella komissio on nyt pyrkinyt tätä VVS-järjestelmää edistämään ja on myöskin seurannut sen täytäntöönpanoa ja komission omat tarkastukset ovat johtaneet hyvin tuloksiin ja erityisesti olen iloinen siitä, että tässä todettiin, että BPS on EU kaikkein suurin äh, viljelijöille äh, kohdennettu tukijärjestelmä ja myöskin äh, olen iloinen siitä, että tässä on todettu, että tämä järjestelmä pääosin toimii ja että tässä kansalliset ja myöskin viranomaiset ovat mukana tietysti tässä on tietysti näissä monimutkaisissa prosessissa jotakin puutteita myöskin ja tässä komission tarkastajat ovat pyrkineet jäsenvaltioiden työtä seuraamaan ja löytäneet samanlaisia löydöksiä kuin tilintarkastustuomioistuinkin ja tarkoituksena on siis tietysti suojata budjettia. Tämä järjestelmä on siis suhteellisen toimiva, mutta selkeästi on vielä puutteita kohdentamisen, yksinkertaistamisen ja lähentämisen osalta, kun kysymys on tuista. Ja tässä haluaisimme korostaa sitä, että vaikka komission alkuperäisessä ehdotuksessa oli joitakin vaihtoehtoja ja sillä pyrittiin eteenpäin, niin on hyvin selvää, että aikaisemman uudistuksen yhteydessä tähän tuli tiettyjä sellaisia kohtia, joissa annettiin lisää jäsenvaltioille joustavuutta, ja tämä johti sitten näihin mutkikkaampiin sääntöihin. Jos ajatellaan vaikkapa kohdentamista jäsenvaltioiden osalta ja näitä aktiivisia viljelijöitä, niin tässä on mahdollista eri kahden eri järjestelmän pohjalta tätä kohdentamista toteuttaa ja tiedämme, että 2020 jälkeen ähm, kuten komissio tiedonannossaan on todennut, niin tarkoituksena on todella päästä äh, sellaiseen äh, tilanteeseen, että vielä paremmin määritellään se, ketkä viljelijät tulevat paremmin kysymykseen, mitä tulee lähentymiseen. Tässä jäsenvaltiolla on kolme sisäisen lähentymisen vaihtoehtoa. Ensinnäkin täysin lähentyminen lyhyellä aikavälillä, täysin lähentyminen keskipitkällä aikavälillä ja sitten osittainen lähentyminen on kolmas vaihtoehto. Ja jäsenvaltioiden täytäntöönpanon osalta tässä vielä on mahdollisuus toimia haluaisin korostaa, että tukien eriyttäminen on johtanut myöskin lähentymiseen jäsenvaltioissa. Tilintarkastustuomioistuin todistaa, to, toteaa myöskin, että tässä ei ole täysin ideaali tämä tilanne myöskään viljelijöiden osalta. Ja tässä haluan korostaa sitä, että komissio pyrkii siihen, että tuloja tuetaan todella sitä kautta on todellista toimintaa, joka johtaa näihin tuloihin. Ja tämä on tietysti perustamisen mukaista. Tämä BPS-järjestelmä siis pyrkii siihen, että juuri viljelytoiminnasta tulisi näitä tuloja, mutta että samanaikaisesti tietysti myöskin otetaan tiettyyn tuotantoon liittyviä tukia, joita usein tuetaan toisesta pilarista, kuten esimerkiksi vaikkapa moninaistamistoimet, kuten vaikkapa maaseudun matkailutoiminta. Tulevassa viime vuoden marraskuussa ehdotetussa tekemässään tiedonannossa pyritään parempaan toissijaisuusperiaatteen täydentämiseen, edistämiseen ja pyrimme myöskin ottamaan sellaiset poliittiset suuntaviivat käyttöön, joilla jäsenvaltiot voivat parantaa vielä toimintaa ja myöskin voidaan paremmin tarkastella sitä, kuinka tässä prosessissa pääsemme myöskin strategiseen yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelmaan me pyrimme ottamaan huomioon kaikki mahdolliset näytöt, joita meillä on nykyisen politiikan toteuttamisesta ja todella yksityiskohtaisesti tutkimme juuri näitä seikkoja, kuinka pääsemme tukien parempaan jakautumiseen yhteisen maatalouspolitiikan edunsaajien puitteissa, koska tämä on myöskin tulevan yhteisen maatalouspolitiikan tavoite. Komissio pyrkii tietysti tutkimaan näitä kaikkia tekijöitä, myöskin sitä, minkä tyyppistä viljelyä tapahtuu, ja myöskin tutkimaan sitä, kuinka tai mistä tulot tulevat ja mikä kaikki ylipäänsä vaikuttaa siihen, minkälaisia, minkälaista tuotantoa kullakin tilalla on. Also ich habe jetzt nicht verstanden, was wir machen. Minä en nyt kyllä ymmärtänyt, mitä me teemme. En ymmärtänyt, olen pahoillani. Teidän pitää selittää tämä nyt uudelleen. Mikä on suunnitelma nyt? Tämä erityiskertomushan kritisoi tätä asiaa ihan kunnolla jälleen kerran. Voisitteko vielä kertoa äh, askel askeleelta, miten komissio lähestyy tätä analyysiä, että teemmekö rikkaista rikkaampia, suurista suurempia näillä EUn tukijärjestelmillä. Tämä on juuri se vaikutelma, joka saamme, kun olemme paikan päällä. Olimme Slovakiassa, palaamme varmasti asiaan ja kuulemme asian tunte hyödynnämme asiantuntemustanne tässä asiassa. Millaisia analyysejä aiotte tehdä tästä aiheesta? Sanokaa tämä nyt vielä kerran, niin kollegojen ei tarvitse esittää kysymystä. Ja sitten annan vielä kahdelle kollegalle puheenvuoron, koska meillä on aika. Olkaa hyvä. Thank you very much, and I'm sorry, I think if I will... Kiitokset. Äh, olen pahoillani, jos ymmärsitte minut vähän. Haluan äh, joitakin asioita vielä selventää. Tämä kertomus, en puhu nyt näistä suosituksista, vaan äh, näistä johtopäätöksistä, niin, että ne ovat todella päässeet suhteellisen myönteisiin johtopäätöksiin. Tässä otetaan kyllä myöskin esille asioita, että esimerkiksi kohdentamisessa ja yksinkertaistamisessa on parantamisen varaan ja samoin myöskin lähentämisen osalta ja myöskin sen osalta, kuinka viljelijöiden tukia jaetaan kussakin jäsenvaltiossa, erityisesti kun kysymys on tästä perustukijärjestelmästä. Juuri tästä syystä komission tavoite tulevan yhteisen maatalouspolitiikan osalta, kuten komissio on sen hyväksynyt, niin tässä tiedonannossa jonka viime marraskuussa hyväksyimme, todella korostamme sitä, että komissio haluaa, että uusi maatalouspolitiikka on yksinkertaisempaa, modernimpaa, jotta tavoitteisiin päästään, että se olisi myöskin reilumpaa sen osalta, kuinka näitä tukia jaetaan. Ja tässä jo olemme maininneetkin joitakin näkemyksiä tältä osin, kuinka reiluutta lisätään vaikkapa sen osalta, kuinka mm, saadaan erilaisia tukimuotoja ja kuinka voidaan keskittyä todella sellaisiin viljelijöihin, jotka todella elantonsa hankkiakseen harjoittavat maanviljelyä. Olemme myöskin tuoneet esille, että komissio tahtoo panna täytäntöön uuden järjestelmän, joka johtaa varmasti panempaan äh, tilapolitiikkaan, joka tuo lisää äh, toissijaisuutta äh, ja myöskin EU- ja jäsenvaltiotason vastuut jaetaan tasapainoisella talalla ja pyrimme myöskin panemaan täytäntöön ja määritelmään paremmin näitä poliitikkoja ja tämä tietysti liittyy myöskin tavoitteeseen, että pystymme tukemaan viljelijäyhteisöjä ja siihen, että myöskin ympäristö- ja ilmastokysymykset otetaan huomioon ja sama myöskin sosiotaloudellinen kehitys myöskin otetaan huomioon. Kaikki nämä elementit siis tulevat esille, mutta kun ne, ja ne ovat myöskin tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa, ja kuten tuossa alustuksessa jo myöskin sanoin, niin jos komissio nyt hyväksyy nämä suositukset, niin se ei voi vielä kuitenkaan millä lailla ennustaa lainsäädäntöprosessin ja päätöksentekoprosessin lopullista tulosta. Kiitos. Kollege Flanagan, bitte. Edustaja Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia oikein paljon. Minä tunnen aika paljon viljelijöitä omalta alueeltani, jotka olisivat voineet kirjoittaneet tämän erityiskertomuksen teille. Ja tämä eh, puheenjohtajan kommentti siitä, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät, niin, niin hekin sanovat. Ongelma on se, että viime kerralla, jos nyt oikein ymmärsin, me olisimme voineet kulkea yksinkertaisempaa tietä maassamme, olisimme voineet käyttää etupainoisuutta ja taata, että rahat menevät pienviljelijöille. Tämä liittyi järjestelmään, jossa olisi ollut vähemmän subsidiarisuutta kuin tässä, mutta sitten päädyimme sellaiseen tilanteeseen, jossa yksi viljelijä voisi saada tuhat euroa per hehtaari ja naapuriviljelijä 60 euroa per hehtaari. Ja yksi syy, miksi minä menin eurovaaleihin, oli se, että yritin tulla tänne muuttamaan asiaa. Ehkä olen vähän naivi, mutta ilmeisesti on mahdollisuus tehdä jotain asialle. Suuri ongelmi on se, että jos subsidaarisuutta tulee enemmän, niin mitä, mahdollisuus, mitä voimme luottaa siihen, että joissain valtioissa tehdään näin, erityisesti omassa maassani, koska on kovasti painostutta, että näin ei tehdä. Oli kyse sitten pankeista, jotka haluavat uudelleen pääomittamista, jos rahat eivät mene samalle henkilölle. Miten tämä muutos siis saadaan aikaan, erityisesti kun ajatellaan, että on suurempaa toissijaisuutta ensimmäisessä pilarissa. Meillä on valtaisesti toissijaisuutta, läheisyysperiaate toisessa pilarissa, ja tämä on valtavan monimutkaista, kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Jos meillä on samankaltainen tilanne ykköspilarissa, jossa päätetään siis Irlannissa, että me luomme paketin, me esittelemme sen teille, ja sitten sanotte, että hyvä, niin se täyttää nämä kriteerit, niin hienoa. Mutta ei se päädy siihen, koska tämä oli teoria äh, äh, esimerkiksi kakkospilarin kohdalla aikaisemmin. Enkä usko, että äh, teidän toimistonne matto on enää kestää kohta enää niitä kaikkia ihmisiä, jotka siellä käyvät meidän puoleltamme asiaa kysymässä miten voimme varmistaa, että rahat eivät päädy väärin käsiin, koska jos me saamme vallan päättää asiasta, palaamme asiaan mm, muutaman vuoden kuluttua ja sanomme, että emme voi auttaa pienviljelijöitä enää, koska heitä ei ole enää olemassa. Ja vor allem, wenn wir Regierung... Niin. Erityisesti kun jossain jäsenvaltiossa on hallituksia, jotka aivan selvästi pelaavat omaan pussiinsa. Edustaja Hoibu, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aina kauhistuttaa minua, kun yksinkertaistetaan ja puhutaan yksinkertaistamista ja tavoitteellisuudesta samassa lauseessa. Yksinkertaistaminen on perustukijärjestelmässä jo se, että kaikissa jäsenvaltioissa sama hehtaari saa saman summan. Se ei ole hyödyllistä ja siksi suuret hyötyvät tästä enemmän ja pienet joutuvat miettimään, että miten ylipäätänsä pysyvät hengissä. Jos puhumme läheisyysperiaatteesta, niin kuin sitä nyt tarkoitetaan, että jäsenvaltiot saavat päättää, miten ne saavuttavat tavoitteita. Kyllä, voisin olla samaa mieltä, mutta vain sitten, jos tavoitteet on selvästi määritelty, mutta näin ei ole. Jos vaan puhumme siitä, että meidän on tuettava pienviljelijöitä enemmän ja tehtävä enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin sitten yksi valtio tekee enemmän ja toinen vähemmän, mutta kuitenkin viljelijät toimivat samoilla sisämarkkinoilla. Ei se näinkään voi olla olla Joten meidän täytyy keskustella siitä, minkälaista maataloutta ylipäätänsä haluamme, mikä on hyväksi yhteiskunnalle, mikä ympäristölle, mikä e, vähentää ilmastonmuutosta. Ja sitten voimme katsoa, mitkä ovat oikeat välineet tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta se, että puhutaan vain yksinkertaistamisesta eikä selvästi määritellä tavoitteita, niin silloin emme pääse eteenpäin. Ja meidän on varoittava, ettemme viljelijöitä saata sellaiseen tilanteeseen, että kaikissa jäsenvaltioissa on eri edellytykset, mutta kaikkien täytyy toimia samoilla sisämarkkinoilla katto ja degressio, siinä olisivat jo ensimmäiset askeleet, jotta e- ei tasaisesti tukia jaettaisi alueelle, mutta meidän pitää olla tarkempia tavoitteiden suhteen ja katsottava, minne tuet menevät. Tuleeko tästä yksinkertaisempaa, sitä en tiedä, mutta tavoitteellisuus ja yksinkertaisuus eivät oikein sovi samaan virkkeeseen. Kiitoksia. Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimille tästä hyvin hyödyllisestä alustuksesta keskusteluillemme, joita varmasti käymme yhteisestä maatalouspolitiikasta ja uskon, että että, tai no komissio tässä nyt reagoi, mutta toivoisin, että myöskin tässä parlamentti toisena lainsäätäjänä ja myöskin neuvosto tavallaan myöskin tekisivät tästä vielä isomman joulukuusen. Ja nythän meillä on sitten näitä ongelmiakin ja huomaan kyllä komission näkökulmasta tarkasteltuna kyllä, joten toivon todella, että tämä, tai nämä suositukset olisivat sellaisia, joita käytettäisiin myöskin parlamentissa ja neuvostossa, jotta tästä saataisiin vielä kohdennetumpi, koska on hyvin tärkeää, että yhteinen maatalouspolitiikka tulevaisuudessa toimii. Ja uskon, että myöskin veronmaksajat haluavat sitä, että me eh, todella saamme aikaiseksi tehokkaan eh, yhteisen maatalouspolitiikan, joka täyttää lupaukset. Kysymys tilintarkastustuomioistuimelle, tämä on varmasti vaikeata, mutta voitteko kertoa, mitä mieltä olette komission tiedonannosta kun kysymys on ruoan ja viljelyn tulevaisuudesta. Ja voisitteko ehkä kertoa myöskin hiukan jotakin näistä tulevista, tulevien vuosien neuvotteluista ja keskusteluista? Ja, danke schön. Die Kommission nochmal zum Abschluss der Rechnungshof. Komissio vielä ja sitten lopuksi tilintarkastustuomioistuin. Kuka haluaa puhua? Thank, thank you, Mrs. Chair. I would like to come back. Kiitos. Haluaisin vielä palata, palata yhteen kohtaan, jota tässä sivuttiin, kun kysymys on yksinkertaistamisesta, kohdentamisesta ja lähentämisestä. Tämä on yksi avainelementeistä, jota on korostettu tuossa tiedonannossa, jonka komissio marraskuussa hyväksyi. Siis tulevaisuudessa tavoitteet yhteisessä maatalouspolitiikassa, onpa kysymys sitten yleisistä tavoitteista tai erityisistä operatiivisista tavoitteista, vaikkapa älykkäiden yhteisöjen tuet ja ilmastonmuutos ja näin poispäin. kaikki nämä tavoitteet ovat paljon selkeämpiä ja näin ollen ne on saatava heijastumaan myöskin kansallisella tasolla, jossa meillä olisi siis tietyt määrälliset jäsenvaltioiden tavoitteen ja sitten heidän pitäisi osoittaa, kuinka he pyrkivät näihin tavoitteisiin näihin selkeisiin, äh, olipa sitten kysymys yleisestä tai erityisestä tavoitteesta. Ja tämä on se tapa, millä me pääsemme näihin tavoitteisiin kansallisella tasolla, mutta tarvitaan lisää toissijaisuusperiaatetta, jotta nämä poliittiset instrumentit toimivat sillä tavalla, kun ne jäsenvaltiossa pannaan täytäntöön, jotta päästään tähän määrällisiin tavoitteeseen, joka nyt sitten kulloinkin on kysymyksessä, joten tähän keskusteluun vielä Ähm, siitä, äh, missä määrin jäsenvaltiot ovat äh, saavuttaneet äh, asioita lähentymisen yksinkertaistamisen ja kohdentamisen osalta, niin tämä keskustelu tulevaisuudessa pohjaa kuitenkin paljon, raken, paljon strukturoituihimpiin ohjelmiin, niin sanottuihin strategisiin suunnitelmiin, joiden pohjalta jäsenvaltiot osoittavat meille tarkkaan, kuinka nämä ää, niiden toimet ää, sopeutuvat niin EU- kuin kansallisen tason tavoitteisiin on hyvä muistaa eräs avainelementti myöskin. Me haluamme erityisesti kohdentaa ähm, asioita äh, erityisesti vaatimusten osalta, onpa kysymys sitten tukikelpoisuudesta tai äh, siitä, äh, kuinka tiettyä julkista tukea kohdennetaan tietylle edunsaajalle, joka tätä julkista tukea saa tämä on selvää, mutta on tietysti vaikeata päästä hyvään tasapainoon siihen, kuinka tätä kohdentamista parannetaan samanaikaisesti myöskin yksinkertaistetaan, joten tämä on nyt ongelma tässä nykyisessä järjestelmässä. Meillä on paljon välineitä, joilla pystytään kohdentamaan, mutta kuten vaikka pari viikkoa sitten puhuimme vihertämisestä esimerkiksi näiden instrumenttien myötä kansallisella tasolla, siitä saattaa myöskin koitua ylimääräistä mutkikkuutta, ja tätä olemme todella joissakin jäsenvaltiossa nähneet. On siis selvää, että tulevaisuudessa pyrimme näiden strategisten suunnitelmien ja strategisten ohjelmien kautta lisäämään toissijaisuusperiaatetta jäsenvaltiossa niin, että kohdentamista voidaan parantaa ja samanaikaisesti vähentää hallinnollista taakkaa. Also, für uns als Ausschuss... No, Meille valiokuntana tämä tarkoittaisi, että meidän pitäisi käsittää 27 erilaista järjestelmää, kuka maksaa mitä milloinkin, tekee mitäkin milloinkin. Tilintarkastustuomioistuin myös. Tämä on sitten todella monimutkaista, jotta voidaan ylipäätänsä sanoa jotain YMPn merkityksestä ja hyödystä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että maatalousmäärärahat joutuvat vielä suuremman painostuksen alaiseksi, koska jäsenvaltiot on omat järjestelmänsä, sitten on rikkaita ihmisiä hallituksessa, mitä tulee esimerkiksi Slovakian malliin. Meillä on paljon kysymyksiä Tsekin mallista, meillä on kysymyksiä Bulgarian mallista. Voin vain sanoa teille, että nyt avaatte sitten ovet Sepposen selälleen kansallisille erityisjärjestelmille. Onko tämä nyt ihan kaikkien edun mukaista, niin sitä en tiedä. Mutta me rakastamme haasteita ja vastaamme tähän haasteeseen. Nyt antaisin puheenvuoron vielä herra Figueiredolle. Thank you, Mr. President. Thank you, thank you all that raised Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos kaikille niille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroa täällä. Kaikki kysymykset olivat mielestäni tärkeitä. Kuten puheenjohtaja sanoi, tämä on erittäin ongelmallinen tilanne, jossa elämme tänä päivänä. On vaikea löytää hyvä tasapaino eri arvojen välillä, koska todellakin arvot ovat erilaisia, joskus vastakkaisia, ja on äärimmäisen vaikea löytää hyvä kunnon tasapaino joka tapauksessa ainakin, kun te olette poliittisesti vastuussa näistä kysymyksistä. Haluaisin kuitenkin ilmoittaa, kuinka tyytyväinen olen siihen, että suositukset eivät välttämättä ole heti hyväksyttyjä. Tietenkin olisi vieläkin tyytyväisempi, jos kaikki suositukset hyväksyttäisiin oitis välittömästi, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että olen sitä mieltä, että miksi nämä suositukset ovat tässä tekstissä, niillä on oma merkityksensä, mutta komissio ei ole aina niistä yhtä mieltä. Mutta kuitenkin tilintarkastustuomioistuimessa olemme sitä mieltä, että nämä suositukset ovat tärkeitä ja niiden pitää jäädä tekstiin, niiden pitää jäädä sinne, vaikka kritiikkiä tuleekin. Samanaikaisesti olen yhtä tyytyväinen siitä tai ymmärrän toki myös sen, että komissio on hyvin arkaluontoisessa tilanteessa tällä hetkellä. Totta kai me analysoimme YMPn uudistusta vuodelta 2013, joka astui voimaan 2015. Ja tuona aikana valmisteli uutta. Ehkä myös valmistelee nytkin uutta, mutta komissio on aika vaikeaa hyväksyä ja omaksua selkeää kantaa kaikista kysymyksistä, joita me nostamme esille. Ihan rehellisesti sanottuna tämä on jo kuultu aiemminkin. Mitkä ovat keskeisimmät kysymykset, jotka me nostamme esille? Mitä me sanomme lainsäätäjille? Me sanomme seuraavaa. Vuonna 2013 te hyväksyitte uudistuksen, mutta me tiedämme, mikä oli, se oli tulosta pitkällisestä keskustelusta. Jotkut keskeistä tavoitteista joita te kehittelitte, yksinkertaistaminen esimerkiksi, kohdentaminen, arvojen välinen keskinäinen kilpailu ja niihin löydetyt ratkaisut, kaikki nämä tavoitteet, mehän olemme nähneet ne itse maaperällä, kun olemme tutustuneet asian tilaan, mutta kaikkiin tavoitteisiin ei päästy. Ne ovat olleet ongelmallisia. Tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus sanoa teille lainsäätäjille, mitkä ovat nämä ongelmat. Me olemme törmänneet ongelmia, olemme konkreettisesti nähneet ne omiin silmiin. Eh, tätä, tämä pitää ottaa huomioon tulevaisuuden keskusteluissa, kun puhutaan yksinkertaistamisesta ja toissijais, toissijaisuusperiaatteesta. Meidän pitää olla äärimmäisen valppaita – mitä konkreettisesti kirjoitetaan kertomukseen. Me olemme myös löytäneet ongelmia kohdentamisessa. Haluaisin muistuttaa teille, että vuonna 2013 uudistuksen tiimoilla, tiimoilta puhuttiin aktiiviviljelijästä. Se on erittäin tärkeää, kun puhutaan kohdentamisesta, kuka on todellinen, todellinen viljelijä, todellinen viljelijä, mutta kun menee paikan päälle tutustumaan tilanteeseen, me törmäsimme ongelmiin, kun tätä käsitettä lähdettiin toteuttamaan. Me haluamme kiinnittää huomioon tähän, to, tähän asiaan. Myös kompetenssi on tärkeä asia. Se oli yksi vuoden 2013 tavoitteista arvojen lähentyminen, konvergenssi, ja me olemme todenneet, että tarkistus 18, jossa puhutaan maksuista, se näyttää suuria suuria eroja, jos ajattelemme vuotta 2019, ainakin tämän arvioidun kaavan mukaan. Mm, on todettu, että perustukijärjestelmällä on yleensä taipumus suosia suurviljelijöitä. Sehän tarkoittaa sitä, että me taas kerran toteamme sen, mitä äsken kuultiin tässä keskustelussa, tulotasot ja tuki maanviljelijöille, tulotuki maanviljelijöille. Minä ymmärrän hyvin komission kannanoton ja näkemykset, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, kun tiedostamme vaikeudet, joita toki on riittämiin, ja tämä tehtävä ei ole missään nimessä helppo. Olen kuitenkin sitä mieltä, että me emme saisi vain nyt tässä olla itse tyytyväisiä, kun me tiedämme, mikä on maatalouden ja maataloudesta tulevan tulon tulevaisuus. Sen takia meidän pitää määritellä suositus numero kolme, ja me olemme siihen ryhtyneet, jossa sanotaan, tehän olette jo voineet todeta sen, että tulotuki tai tulotuen tulotuessa pitää ottaa huomioon mm, nykyinen EUn ja kansallisen tuen jakautuminen ja miten maapinta-ala on jakautunut, pitää ottaa tilojen pinta-ala huomioon, pitää tietää, mitkä ovat maataloudesta, maatalouden, maatalouden kulut, muiden maataloustuotteiden tuottaminen ja myös kaikki ö, tulot, jotka ovat ei-maataloudesta peräisin. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Niiden suhteen pitää olla tarkkaavaisia. Jos me unohdamme nämä, jos me jätämme huomioimatta, silloin kun puhutaan erityisesti kohdentamisesta uudessa YMPssä, niin silloin jälleen kerran epäonnistumme. Ja vielä lopuksi. I would say a final thing. Ihan viimeinen elementti. Yritä vastata minulle tai täällä esitettyn kysymykseen. Jos me otamme esille ainoastaan perustukijärjestelmän, kuten komissio sanoi, niin sehän on kiinteästi sidoksissa tulevaisuuden yhteisen maatalouspolitiikkaan. Ja sen takia tätä keskustelua tullaan jatkamaan hyvin todennäköisesti seuraavissa kokouksissamme, joissa tuomioistuin tulee esittelemään kantansa tulevaisuuden YMPstä. Kiitoksia, sydämestä kiitokset. Haluaako esittelijä puheenvuoron lopuksi? No sitten ehdotan, että asian otamme vielä esille ja käymme sitä laajempaa keskustelua ja pyytäisimme, että pääosasto antaa meille tämän analyysin tätä äh, laajemmassa keskustelussa, tämän analyysin, jota tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt. Syömiset kiitokset. Tähän päättyy tämä kohta esityslistalla ja sitten menemme äh, tähän tilintarkastustuomioistuimen muistioon YMPn tulevaisuudesta. Esittelijä on edustaja Zeller ja tästä kertoo meille tilintarkastustuomioistuimen jäsen eh, herra Figereido. Thank you, uh, chairman, chairwoman, and... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Esittelen teille nyt lyhyesti tämän tausta asiakirjan jotta voitte käydä sitten laajempaa keskustelua tästä aiheesta. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä, että tiedätte kaikki, että komissio on laatinut tiedonannon ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta Euroopan unionissa. Ja tämä tausta-asiakirja on nyt vastaus tilintarkastustuomioistuimesta tuohon tiedonantoon. Tiedämme, että on olemassa laajaa keskustelua yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja kun meidän tätä uutta rahoituskautta nyt pohditaan, niin ajattelimme, että on hyvä, että on tulevasta maatalouspolitiikasta tällainen pohjapaperi. Ja tämä todella on vastaus komission tiedonantoon. Kysymys ei ole, ja tätä korostan, mikään tarkastuskertomus, ja tämä on pelkkä katsaus, joka pohjaa aikaisempiin tilintarkastustuomioistuimen julkaisuihin ja muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Ja tässä asiakirjassa tarkastelemme eh, useita seikkoja ja teemme kolme havaintoa. Ensinnäkin tarkastelemme tässä keskeisiä tendenssejä ja tietoja, jotka liittyvät maatalouteen ja maaseutuun kokemuksemme pohjalta ja myöskin muiden äh, lähteiden pohjalta pyrimme äh, luomaan tällaisen suuren kuvan äh, tämänhetkisestä yhteisestä maatalous- ja maaseututilanteesta. Tämä ensimmäinen osa on siis maatalouden luonnehdintaa Euroopan unionissa tällä hetkellä. Sitten toisessa osassa tätä asiakirjaa tuomme esille löydökset nykyisestä yhteisestä maatalouspolitiikasta ja olemme tutkineet hyvin tarkkaavaisesti tiedonantoa, jonka komissio on siis laatinut ja sitoneet tämän asiakirjan tuon tiedonannon keskeisten seikkojen ohjalta pyrimme tutkimaan myöskin niitä havaintoja, joita olemme aikaisemmin julkaisseet viime vuosien aikana. Ja lopuksi sitten vielä me esittelemme uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevia kriteereitä ja haasteita. Ja jos teille sopii, niin todella mainitsen, että tilintarkastustuomioistuinhan ei ole mikään poliittinen elin, eikä sillä ole mitään toimivaltuuksia määritellä tulevia politiikka-aloja, vaan olemme ulkoinen tarkastuselin. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että aikaisemman kokemuksemme pohjalta, joka pohjaa kokemuksemme äh, tilintarkastajina voimme tehdä ehdotuksia lainsäätäjälle. Emme kuitenkaan tarjoa mitään ratkaisuja. Esittelemme kriteereitä, kuinka voidaan arvioida mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja. Ja tarkoituksemme on siis se tässä asiakirjassa. Ja nyt esittelen joitakin tendenssejä ja tietoja. Ensinnäkin kun ajatellaan viime vuosikymmenten yhteisen maatalouspolitiikan kuluja, se on ollut aika vakaata. Ja tässä Äh, käyrässä tässä, äh, tässä tilastossa näette, että kaiken kaikkiaan äh, tukitasot ovat olleet varsin vakaita aina vuodesta 2006 lähtien nykyiseen ajanjakson saakka. Eroavaisuuksia on ollut tietyissä osissa, mutta yleisesti ottaen rahoitus on ollut aika vakaata. Sitten toinen tieto, jota korostan, on seuraava. Toteamme, että äh, pienempi määrä äh, tiloja, mutta suurempia tiloja ja pienemmällä työvoimalla äh, tuottavat äh, suurimman osan tuotoksista ja tämä johtaa sitten siihen, että täysiaikaisesti maataloudessa työssä oleva henkilö ansaitsee enemmän. Ja tiedämme siis nyt sen, että tällä hetkellä Euroopassa meillä on vähemmän maanviljelijöitä, mutta äh, heidän toimintansa on suuri mittaisempaa ja työvoimaa on vähemmän kuin aikaisemmin. Tiedämme myöskin, että tuotos on arvoltaan suurempaa kuin panos. Ja tämä sitten johtaa meidät seuraavan johtopäätökseen täysiaikaisen maataloustyöntekijän ansiot ovat suuremmat. Ja tästä käyrästä näette tuo kaikkein tummin viiva kuvaa sitä, että viljelijöiden määrä vähenee. Sitten näette tuossa alimmassa käyrässä äh, sen, kuinka täysiaikaisen työntekijän tulot ovat kasvaneet. Ja sitten tuossa keskimmäisessä käyrässä on näkyvissä se, äh, kuinka äh, tuotannon, tuotoksen arvo on enemmän tai vähemmän ollut suhteellisen tasaista. Ja tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tämä käyrä antaa hyvin tärkeää tietoa maanviljelyksestä, maataloudesta ja sen äskettäisestä kehityksestä. Meillä on myöskin muita tietoja tässä asiakirjassa ja korostan vain joitakin seikkoja. Tässä äh, ruoan hinta on lähentynyt maailmanmarkkinahintoihin ja EUsta on tullut ruoan nettoviejä, mutta korostamme kuitenkin, että EU on edelleen jalostamattoman äh, maatalous, jalostamattoman maataloustuotteiden nettotuoja. Keskimääräinen viljelijöiden nuorten ikä on noussut ja tämä vastaa siis myöskin muita väestötendenssejä. Viljelyssä olevan maan kokonaismäärä on suhteellisen tasa, tasaista. Satotilastot osoittavat, että on ollut laskua, mutta kuitenkin muiden tietojen vallassa voimme todeta, että maatalousala on pysynyt suurin piirtein samana ympäristö- ja ilmastotoimien edistäminen on ollut riittämätöntä. Esimerkiksi äskettäisessä viherryttämiskertomuksessa me tämä totesimme myöskin, ja taloudelliset erot maatalouden, maatal- maaseudun ja muiden alueiden välillä ovat olleet pienempiä kuin mitä menneisyydessä. Mitä tulee sitten löydöksiimme ja tulevaisuudessa huomioon otettaviin kriteereihin, niin ensinnäkin haluan pyytää, että kiinnitätte huomiota tähän lähestymistapaamme, koska mehän emme ole todellakaan mikään poliittinen elin, vaan meidän täytyy todella seurata tiettyjä teknisiä kriteereitä, kun arvioimme asiakirjoja tai poliitikkoja tai ohjelmia tai niin poispäin. Ja se malli, jota yleisesti käytämme, on tämä, selvitän siis sen nopeasti, mutta se on siis se tapa, millä me, me olemme tässä äh, tarkastelleet tätä komission äh, tiedonantoa. Julkisessa politiikassa tietysti tarvitaan äh, se, että äh, tarkastellaan tarpeita ja tarpeet ovat sitten äh, lähtökohta tavoitteille. Sitten tätä varten tarvitaan panoksia ja äh, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, niin tietysti tähän panoksiin liittyy tiettyjä prosesseja ja kaikki nämä tavoitteet, panokset ja prosessit johtavat tuloksiin, tuotoksiin, vaikutuksiin ja tuloksiin ja näihin liittyvät myöskin tietyt ulkoiset tekijät. Tämä on siis meidän mallimme, jolla lähestyimme tätä tuota komission tiedonantoa. Mitä tulee tarpeisiin ja tavoitteisiin ja panoksiin, niin ensinnäkin katsotaan näitä tarpeita. Meillä ei ole riittävästi tietoa, jotta voisimme identifioida erityisiä tarpeita ja myöskin perustella tämänhetkistä yhteisen maatalouspolitiikan äh, kulupolitiikkaa. Tietoa ei ole riittävästi. Toisekseen sitten, jos ajatellaan EUn lisäarvoa, niin siihen tarvitaan lisää selvyyttä. Se ei ole vielä riittävän selvä asia meidän mielestämme. Ja seuraavaksi myöskin yhteisessä maatalouspolitiikassa pitäisi vastata pitemmän aikavälin tendensseihin. Tavoitteet Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet eivät ole riittävän selkeitä ja ö, tarkkoja. Ja korostan, että nämä ovat samoja havaintoja, jotka olemme tehneet jo aikaisemmin, ja muistutamme nyt vain teitä siitä, että tuossa komission tiedonannossa myöskin nämä tulevat esille. Tavoitteiden osalta tarvitsemme myöskin lisää johdonmakaisuutta suhteessa muihin EUn politiikka-alojen tavoitteisiin ja mitä tulee sitten panoksiin, niin yhteisen maatalouspolitiikan äh, varojen äh, kuluttaminen ei riittävästi pohjaa äh, sille, mitä odotetaan EUn lisäarvolta. Tarvitsemme siis parempaa tietoa ja nopeammin, jos ajatellaan sitten näitä prosesseja. Tarvitaan myöskin lisää johdonmukaisuutta yhteisen maatalouspolitiikan ja muiden politiikka-alojen kanssa. Samoin politiikkaa pitäisi yksinkertaistaa, mutta ei kuitenkaan tehokkuuden kustannuksella. Ja lopuksi tarvitaan tietysti myöskin aikaa uuden maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon. Nämä ovat sellaisia lausuntoja, jotka olemme antaneet jo menneisyydessä, kun olemme näitä asioita tarkastelleet. Ja mitä tulee sitten ulkoisiin tekijöihin ja tuotoksiin, tuloksiin, niin toteamme, että nykyinen indikaattoreiden järjestelmä ei ole riittävä, jotta voitaisiin poliitikkojen suorituskykyä tarkastella. Tarvitaan selkeämpiä siteitä sen välille, kuinka rahaa kulutetaan ja mitä sillä sitten taas saadaan. Ja olemme jo aikaisemmin myöskin tämän todenneet. Yhteisessä maatalouspolitiikassa tarvitaan selkeämpää vastuullisuutta. Nämä ovat olleet siis aikaisempia havaintojamme ja halusimme vain nyt vielä muistuttaa niistä lainsäätäjää, kun ajatellaan tulevaa maatalouspolitiikkaa, mutta kuten tuossa jo sanoin, niin koska emme ole mikään poliittinen toimielin, niin tilintarkastustuomioistuin ei voi tehdä mitään konkreettisia tulevaisuutta koskevia ehdotuksia. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että meillä on velvoite tarjota lainsäätäjälle tiettyjä kriteereitä, jotta voidaan arvioida sitä, josko uusissa ehdotuksissa on riittävästi vaikuttavuutta, ovatko ne oikeanlaisia, ovatko ne vääristyneitä vaiko eivät. Ja tarvitaan myöskin kriteereitä näiden keskeisten ajatusten järjestämiseen. Mitä tulee tarpeisiin, niin uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa tarpeet on identifioitava todella kestävän näytön pohjalta. Samoin myöskin lisäarvo on asia, joka on todella osoitettava EU-tasolla. Yhteisen maatalouspolitiikan ehdotuksissa on otettava huomioon pitkän aikavälin tendenssit, ja yhteisen maatalouspolitiikan ehdotusten täytyy olla hyvin selkeitä sen osalta, minkälaista jakopolitiikkaa harjoitellaan, harjoitetaan. Sitten mitä tulee tavoitteisiin, tarvitaan selkeästi määriteltyjä tavoitteita, jotka heijastelevat pitkän aikavälin näkemystä jotka on selkeästi identifioitu. Tavoitteiden tulee myöskin näkyä määrällisissä tavoitteina. Tavoitteiden täytyy olla johdonmukaisia muiden EUn poliittisten tavoitteiden kanssa sekä myöskin sen kansainvälisten sitoumusten kanssa. Mitä tulee sitten äh, tuloksiin, rahoja täytyy jakaa sen pohjalta, äh, mitä arvioinnin pohjalta on todettu ja mitä tuloksia odotetaan ja näitä varoja täytyy myöskin käyttää sillä tavalla, että todella päästään huomattavaan EU-tason lisäarvoon. Prosessien osalta vielä äh, totean, että äh, tarvitaan todella äh, kustannustehokkaita instrumentteja, jotka pohjaavat todelliseen näyttöön. Ja prosesseissa on oltava myöskin yhteisen maatalouspolitiikan ja muiden EU-politiikkojen välistä johdonmukaisuutta – sääntöjen täytyy olla yksinkertaisia, eivätkä ne saa asettaa vaaraan kustannustehokkuutta. Tarvitaan riittäviä järjestelyitä, jotta päästään toteuttamaan tämä siirtymä tähän uuteen malliin. Mitä tulee sitten äh, ulkoisiin tekijöihin ja äh, tuloksiin, Tehokas suorituskykyinen järjestelmä on saatava sovitettua yhteen tavoitteiden ja sen tulosten kanssa. On oltava selkeä side äh, sen välillä, kuinka rahaa käytetään EU-budjetista ja kuinka sitten päästään näihin tavoitteisiin, jotka on asetettu. Ja äh, poli- tikkojen toteutumista ja siihen liittyviä ulkoisia tekijöitä täytyy seurata tarkkaan ja niitä täytyy muuttaa, jos se on tarpeen. Ja sitten lisäksi tarvitaan vielä myöskin hyvin selkeää vastuunjakoa ja tilivervollisuutta ja tarkastusketjuja. Me olemme sitä mieltä, että nämä ovat sellaisia kriteereitä, joiden pohjalta tulevaa maatalouspolitiikkaa tulisi arvioida. Ja tässä tausta-asiakirjassa voitte todeta, että ne syyt, miksi ehdotamme näiden kriteereiden seuraamista tulevan yhteisen maatalouspolitiikan arvioinnin osalta, niin tietysti parlamentin yhtenä lainsäätäjänä täytyy tietysti nyt sitten tarkastella näitä joko torjua ne tai ottaa ne käyttöön, kenties muuttaa niitä, mutta joka tapauksessa kun komissio touko-kesäkuussa oman ehdotuksensa tekee, niin me aiomme tämän tyyppisiä kriteereitä kuitenkin noudattaa, kun lähdemme sitten komission tekemään ehdotusta silloin tarkastelemaan. Kiitos. Ja, herzlichen Dank, unser Paljon kiitoksia esittelijämme on edustaja Zeller. Eh, herra Reido, saanko yhden virkkeen sanoa? Tänä iltapäivällä kello 15.22 saimme tämän asiakirjan. Eh, meillä ei ollut todella pienintäkään mahdollisuutta lukea sitä. Tämä on hyvin harmillista. Tiedän, että halusitte maatalousvaliokuntaan huomenna, mutta jos me täällä keskustelemme asioista, olisimme mielellämme eh, voineet ne jo aikaisemmin lukeakin. Tämä on kyllä harmillista. Kollega Zeller, kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, ja kuulen täällä jo kollegojen äh, purkauksen maatalousvaliokunnasta, mutta myös jäsenvaltioista. Mitä nyt tilintarkastustuomioistuin puuttuu äh, YMPn tulevaisuuden sisältöön, mutta olen erittäin kiitollinen herra Figueiredolle ja tilintarkastustuomioistuimen kollegoille siitä, että he tämän asiakirjan meille esittelivät, vaikka tämä ei mikään tarkastus olekaan, koska monien erityiskertomusten ja tarkastusten kautta teillä on hyvä kokonaisnäkemys YMPn täytäntöönpanosta ja olette sitä meille monasti jo esitellytkin ja tästä teillä pitäisi olla, tätä kautta teillä pitäisi olla oikeus ja tämän oikeuden otittekin tehdä kokonaisarvio nykyisestä maatalouspolitiikasta ja tehdä ehdotuksia siitä, miten maatalouspolitiikan tulisi jatkua, koska maapallo pyörii, asiat muuttuvat. Myös Euroopan unioni pohtii, missä sen tulevaisuuden painopistealueet ovat Ainoastaan maatalousvaliokunnan jäsenet sanovat jo nyt, että jatkossakaan YMP ei saa muuttua mitenkään. Kaiken pitää pysyä sellaisena kuin nyt. Määrärahojen pitää pysyä ainakin nykyisellä tasolla myös tulevilla tukikausilla ja niin poispäin. Enkä usko, että tämä voi olla oikea vastaus. Maatalous vie yhäkin 40 prosenttia EUn budjetista ja on kysyttävä, että onko tämä järkevää. Ja otan nyt tästä kertomuksesta kaksi virkettä ulos tilintarkastustuomioistuimen ähm, tutkimuksesta. Siinä, tässä sanotaan, että YMP-määrärahoja annetaan ähm, kansallista sitten äh, jaetaan kansallisina summina, ne eivät perustu jäsenvaltioiden tarpeisiin tai tiettyihin tuloksiin, vaan jäsenvaltioiden pitää keksiä toimenpiteitä näiden summien käyttämiseksi Tämä on riski menojen tuloksellisuudelle ja lisäksi huomasimme, että maaseudun kehittämisohjelmat eivät sisällä riittäviä perusteluja määrärahojen jaolla toimenpiteiden ja tavoitteiden välillä. Määrärahoja annetaan sinne, missä ne helpoiten käytetään, eikä niinkään sinne, missä huomioidaan missä on tarpeita ja voidaan saada aikaan tuloksia. Tämä on ennemminkin menopohjainen kulttuuri kuin tuloksellinen kulttuuri. OECD kuitenkin sanoi, että tuloksellisuus on sellainen, että määrärahat sidotaan mitattaviin tuloksiin, mutta tämä tästä nyt puuttuu. Siksi meidän pitää ottaa tämä muistio mukaan keskusteluun ja mietittävä, että vaikka maatalous onkin muutoksessa, maatalous teollistuu jatkuvasti, tilat ovat yhä suurempia, maatalous, maa on niin arvokasta, että sillä keinotellaan ja maa tilojen tulomahdollisuudet ovat laajentuneet. Tilintarkastustuomioistuin puhui siitä, jos ajattelen sitä, että tuotetaan esimerkiksi tuotteita, jota voidaan hyödyntää uusiutuvan energian tuotannossa, niin kyllä tässä on erilaisia mahdollisuuksia voittoja lisätä. Kun on kyse maailmanmarkkinoista, niin emme siinäkään ole enää jälkijunassa, vaan päinvastoin, tämänkin tilintarkastustuomioistuin sanoi, olemme nettoviejä suhteessa tuonteihimme, ja vaikka äh, maataloutemmekin on, taloutemme onkin voimakkaasti tuettua suhteessa kehitysmaiden maatalouteen, niin kyllä meillä tässä on vähän jotain korjattavaa. Joten kiitoksia tästä muistiosta, joka avaa keskustelun. Komissiohan jo tällä tukikaudella yritti meidän mielestämme asioita viedä oikeaan suuntaan mutta yhteispäättäjät lainsäädäntöprosessissa peruuttivat ja siksi meidän on tätä keskustelua nyt käytävä. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos. Nyt maatalouspääosasto saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much, uh, Mrs. Chair. Uh... Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Edustaja Zeller, arvoisat edustajat, herra Figereide, muut tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, olemme erittäin iloisia tästä asiakirjasta ja tästä tilaisuudesta, koska tämä on erittäin tärkeä panos kaikille sanavalla. Me voimme antaa oman panoksemme keskusteluun uudistuksesta, jonka tulee päätyä lainsäädännöllisiin ehdotuksiin tämän vuoden toukokuun loppuun mennessä. Eli kaikki neuvot, kaikki panokset keskusteluun ovat erittäin tervetulleita. Me olemme myös iloisia siitä, että tässä asiakirjassa tilintarkastustuomioistuin toteaa, että vastaus on näissä suosituksissa joka, josta kuulimme tästä erityiskertomuksesta. Ei siinä ole ehkä kaikki suositukset, mutta se odottaa siinä, että komissio on kyllä tietyllä tapaa hyvinkin vastaanottavainen, mutta mm, kuten täällä edustaja Zeller sanoi, yksi toimielin voi tehdä ehdotuksia, mutta, me olemme yhde, mutta on kaksi lainsäätäjää, jotka voivat yhdessä lähteä toteuttamaan politiikkaa. Öö, Edustaja Des on sanonut, että ei ole tehty mitään ehdotusta komissiolle, joka olisi lähtenyt parlamentista siinä samaisessa muodossa, mikä se tuli komissiolle parlamentista. Eli tässä jatkossa pitää pyrkiä näkemään, että mitä nämä yhteiset lainsäätäjät voivat tehdä, jotta lopputulos olisi todella kaikkien kannalta toivottu paljon otettu esille nykykeskustelussa ja edellisissä kohdissa me yritämme uudestaan määritellä ja uudestaan tasapainottaa eri toimijoiden roolia tässä prosessissa EU-jäsenvaltioissa ja kun on kyse jaetusta hallinnosta, kun pyritään toteuttamaan uutta mallia tämä malli ei saa olla vain malli sinässään, johon jolloin annettaisiin kaikki valta jäsenvaltioille, vaan se olisi työväline, jonka avulla uudelleen linjataan politiikkaa tavoitteiden mukaisesti. Ja tässä halutaan myös ehkä hieman loitontua niistä säännöistä, jotka ovat perustuneet vain muodollisuuksiin, määräyksiin ja menettelytapoihin meidän pitää sanoa, että tulevaisuudessa keskustelemme joistakin toimenpiteistä, olivatko ne asianmukaisia, onko tiettyjä sääntöjä noudatettu, mutta heti alusta lähtien. Me haluamme se tarkastella, mihin tavoitteisiin halutaan päästä, mitkä ovat kohteet joiden avulla voimme siis jatkaa tällä hahmottelemalla linjalla. Ja ovatko tavoitteet ja kohteet sen kaltaisia, että niihin on päästy jäsenvaltiossa siten, kun ne on siellä määritelty. Ja sen jälkeen meidän pitää myös määritellä roolit. Meidän pitää vastata monimuotoisuuteen, jota maatalous ja maanviljely edustaa Euroopassa, EU:ssa. Maatalous pitää antaa suurempi rooli jäsenvaltioille, jotta ne voisivat itse katsoa, mitkä ovat tarpeet. Ja myös sitten määritellä tavoitteet tarpeiden mukaisesti. Komission pitäisi tarkistaa ja valvoa tavoitteita, miten jäsenvaltiot ovat niitä määritelleet, mutta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan sitten sopia jokaiselle jäsenvaltiolle YMP-ohjelma. Ja sitten pitää myös tarkastella, mitä todella tapahtuu maaperällä ja onko se pitävä alkuperäisten suunnitelmien tavoitteiden kanssa. Tämä lähestymistapa on tulokseen perustuvaa. Se tarkoittaa sitä, että tavoitteista päätetään jäsenvaltioissa. Meidän pitää yksinkertaistaa myös EUn ja hyödynsaajien välistä suhdetta. Miten me voimme helpottaa tätä menettelyä? Ottaa pois liika säännöstely, joka on tällä hetkellä käytössä ja delegoida sitä ehkä enemmän jäsenvaltioille. Eli uusien sääntöjen siirtäminen kansallisiin lainsäädäntöihin pyrimme tietysti hyödyntämään mahdollisimman paljon nykyteknologiaa, koska sekin voisi helpottaa yksinkertaistaa maanviljelijöiden elämää. Hallintorakennelmat YMPssä tulee säilyttää, koska sehän toimintaa hyvin kaikki maksuvirastot, kaikki mm, viranomaiset ja kaikki sertifiointi instanssit toimivat hyvin. Meidän täytyy myös kehittää olemassa olevia rakenteita, jos me ajattelemme myös tilintarkastustoimenpiteitä, jos me ajattelemme järjestelmiä, sertifiointijärjestelmiä, niillä pitäisi olla ehkä tärkeämpi rooli tulevaisuudessa kuin mitä niillä tänä päivänä on. Mitä me nyt siis itse asiassa ehdotamme vastuun siirtämistä ja mahdollisuuksien tarjoamisen siirtämistä? tietyssä hyvin määritellyssä puitteissa, joiden avulla voidaan päästä samanaikaisesti moniin tavoitteisiin. Yksinkertaistaminen, poliittinen tehokkuus, poliittinen tehokkuus ja, per, ja lähestymistapa, joka perustuu tuloksiin. Sen takia olemme iloisia tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, joka sanoi, että komissio haluaa perustaa tuloksellisen toimivaan malliin, jos tämä malli jos tätä mallia parannetaan, niin se voi myös silloin parantaa YMPn tehokkuutta ja siihen me toki kaikki haluamme pyrkiä. Tässä asiakirjassa tuomioistuin myös määrittelee keskeiset tekijät tämän mallin toiminnan onnistumiselle eli antaa hyviä tieteellisiä tilastoja, tavoitteet, jotka on laadittu jäsenmaissa, kunnianhimoiset tavoitteet, joita voidaan tarkistaa, ovat myös yhteenpitäviä EUn yhteisten tavoitteiden kanssa, hyvä arviointipuitteet, valvontapuitteet. Meidän pitää olla siis tehokas tilintarkastusjärjestelmä. Eli me olemme erittäin iloisia tästä. Me olemme käyneet tämän läpi ja mielestämme nämä ovat avaintekijöitä, jotka tulee ottaa käyttöön, koska muutoin uusi järjestelmä on tehoton eikä toimi asianmukaisesti eikä päästä tavoitteisiin. Ihan muutama sana vielä keskustelusta, joka on jo alkanut edellisestä kohdasta nimenomaan näistä välttämättömistä avaintiedoista. Ja siinä on kyse siitä, onko meillä kaikki mahdollinen tieto välttämättömästä tulotasosta. Joskus meillä on vähän ristiriitaista keskustelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Haluan vielä toistaa, että me haluamme keskittyä maataloustulotasoon eikä niinkään perheiden tulotasoon, koska tavoitteethan ovat sidoksissa maatalouden taloudelliseen toimintaan ja perussopimuksissa ollaan sitä mieltä, että maatalous ja maanviljely on taloudellista toimintaa eikä niinkään sosiaalista. Eli se on taloudellista toimintaa ja me haluamme taata, että maanviljely olisi läsnä vähän kaikkialla koko EUn maa-alueella. Kaikki nämä tavoitteet ovat kiinteästi sidoksissa maanviljelyyn, jos on kyse tuottavuudesta, maatalouden tuotannosta – ja sen jälkeen tuesta, jota annetaan maanviljelijöille vuonna 1992 toteutettiin tärkeä muutos. Myös maanviljelyn tuotannon pitäisi ehkä perustua enemmän markkinointiin. Meillä pitää olla myös hyvä turvallisuusverkosto tulotasoissa. Sen takia pitää katsoa maanviljelyä eikä näiden perheiden yksiköiden toimintaa. Tämän lisäksi meillä on tietovajetta tuloista, kun on kyse muista, muista tulolähteistä, joka olisi suoraan maanviljelystä tulevaa. Ja on paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tulotilanteeseen maanviljelyn ulkopuolella, mutta myös maanviljelykseen. Mutta tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, jos ajatellaan perintöoikeuksia, jos ajattelemme eläkejärjestelmiä, verotuspolitiikkaa. Tämä ei mitenkään liity ymp ja näin ollen erittäin vaikea ottaa huomiota, huomioon nämä mainitsemani tekijät YMPssä. Ja lopuksi minä haluan kuitenkin vielä sanoa tämän, herra Figueiredo, te sanoitte ihan asiallisesti, kun ajattelemme YMP-menoja, ne ovat olleet aika vakaat. Monen vuoden ajan se on ihan oikein. Jos te tarkastatte menoja eli inflaatiokorjauksen mukaisesti, niin silloin voidaan sanoa, että menot ovat vahvasti vähentyneet saman ajanjakson aikana ja tämä tulee aleneminen tulee jatkumaan seuraavalla rahoituskaudella, jos yleensä valitetaan, että maatalous tulee koko ajan kalliimmaksi. Se ei pidä paikkaansa, jos ajattelemme ihan arvoina, niin tämä on, me tässä ollaan menossa menoissa alaspäin eikä ylöspäin. Kiitoksia. Jos en muita tulolähteitä edes tunne, niin sitten pidän tätä äh, väitö että että meidän pitäisi jatkuvasti tulotukea antaa myöskin vähän liiallisena. Kollega Hoibu on pyytänyt puheenvuoroa, mutta me käyt täällä maatalouskeskustelua. Ei, kyllä tässä kyse on rahasta. Ihan yksinkertaisesti. Herra Zeller, tehän huomasitte, että 40 prosenttia äh, budjetista menee maatalouteen. Emme saa unohtaa, että se on yhteisöllistetty alue. Kansalliset budjetit ovat hyvin alhaiset. Me vielä täydennämme ja Saksassa vähän vielä tuetaan sosiaaliturvaa, mutta pääbudjetti tulee Euroopasta. Ja jos sanotte, että me olemme nettoviejiä, tulot ovat nousseet, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että se tuntuu viljelijöiden kukkarossa. Me olemme nettoviejiä jalostetuissa tuotteissa ja nettotuojia raaka-aineiden kohdalla, jos oikein ymmärsin. Ei tässä synny lisäarvoa. Ja vielä esimerkki, jotta tämä voi ymmärtää, kun oli maitokriisi, niin veimme enemmän maitojauhetta kuin koskaan aiemmin, mutta Äh, jos me menetämme 10 senttiä maitorahaa, niin se tarkoittaa 2,3 miljardia euroa. Äh, ja tämä koskee koko ähm, kansantalouttamme, koska viljelijät eivät vie tätä Panamaan tai Keimansaarille, vaan he hyödyntävät sen taloudessa, palauttavat sen talouden kiertoon. Meidän on kyllä katsottava, mitä teemme maataloudessa. Meillä on paljon haasteita, meidän on oltava ilmastoystävällisempiä, huomioitava paremmin eläinten hyvinvointi, jos otetaan glyfosaatti esimerkiksi, meidän on vähennettävä torjunta-aineita. Tämä on kaikki sellaista, että siihen menee rahaa ja se, tämä maatalous ei pysty itse tuottamaan. Eli mihin käytämme määrärahamme, kuka ne käyttää ja mitä hyötyä siitä on, niin se on tärkeä kysymys. No siitä asiasta olemme samaa mieltä. Me vastustamme vain sitä, että suuret ja rikkaat, jotka investoivat maatalous maaperään, koska tietävät, että Eurooppa sitten antaa mannaa taivalta, niin että sitten tekosyyksi asettavat jonkun pikkuisen perhetilan, jotta ei mitään muutoksia saataisi tehdä. Nyt annan vielä muutama puheenvuoro ja sitten päätämme keskustelun esittelijän puheenvuoroon. Ehkä voisitte Mökele vielä selittää tämän kysymyksen kirjallisena, kuinka paljon viennistä päätyy kehitysmaihin, kuinka paljon maatalousvientiä päätyy kehitysmaihin, koska Eilen eh, minulla oli vaikea keskustelu juuri tästä asiasta. Eh, jos sitten viennillä taas eh, vahvistamme pakolaisaaltoa, koska tilanne on se mikä on, niin sekin olisi huono asia. Saatte vielä puheenvuoron sitten Rafi Goreido ja sitten esittelijä. Just too short, Kiitos vain pari lyhyttä kommenttia. Ah, minulla ei ole nyt oikeastaan mitään lukua tässä, mutta tämä on hyvin pieni osa äh, tätä toimintaa, jota meillä on kehittyvissä maissa ja voin sanoa, että EU vie enemmän äh, tai tuo kehittyvistä maista enemmän kuin Yhdysvallat, Kanada tai Kiina tai Japana yhteensä jotenkin näin. Joten Euroopan unioni on hyvin tärkeä tuontikohde kehittyville maille, mutta vain pieni osa menee kehittyviin maihin, mutta voin lähettää teille nämä luvut. Ja toinen seikka, koska te mainitsitte tässä äsken tämän, kun katsotaan tätä tiedonantoa, niin siellä on tietoja myöskin tästä. 72 prosenttia tulotuista menee viiden, viiden menevät suhteellisen normaalikokoisille perhetiloille, joissa ei ole mitään erityistä ja äh, puolet äh, siis äh, suurin osa viljelijöistä, jotka saavat tukia, ovat alle viiden hehtaarikokoisten tilojen omistajia. Tietysti suuretkin tilat saavat näitä tukia, mutta ei ole mitään standardikokoja, koska jotkut ehkä, jollakin on ehkä 10 000 hehtaaria maata, ja tämä on ehkä hyvin tuottoisaa toimintaa, mutta jotkut taas sitten tekevät tällaista sekamuotoista toimintaa. Heillä on siellä viljelyä ja on myöskin eläimiä, ja ne ovat vaikkapa osuuskuntia muodoltaan, ja saattaa olla, että joillakin tiloilla myöskin työntekijät ovat itse näitä omistajia, joten tämä on paljon monimuotoisempaa kuin mitä tästä keskustelusta nyt on käynyt ilmi. Tämä ehkä heijastelee tuota todellisuutta, mutta se ei kuitenkaan sitä mitenkään suoranaisesti kerro, mikä tilanne on. Minun on rehellisesti sanottuna oltava eri mieltä, koska me näemme, että 90 prosenttia tuloista menee 10 prosentilla. Eli tämä ylin 10 prosenttia, millaisia viljelijöitä, millaisia tiloja ne ovat ja mitä hyötyä siitä on, jos tätä katsotaan komissio varmaan voi tehdä joitakin johtopäätöksiä. Kuitenkin otamme tämän haasteen vastaan, asetamme tämän esityslistalle ja sitten olemme valmiita eh, ottamaan huomioon kaikki teidän PowerPoint-esityksenne tästä asiasta. Ja mielelläni kutsuisimme myös tilintarkastuomioistuimen paikalle. Me haluamme lopullisesti ratkaista tämän kysymyksen, että kuka nämä rahat saa. On tärkeää, jos, eh, että asia saadaan selvitettyä. Nyt Äh, meillä on sitten vähän aika painetta. Vielä kaksi kollegaa halusi puheenvuoron. Te lupaatte puhua lyhyesti. Kollega Flanagan ja rova Noihl ja sitten herra Figueredo, sitten edustaja Zeller ja sitten päätämme. Kello 17.30 koordinaattorien kokous, eli aika rientää. Kollega Flanagan. Äh, kaikki riippuu siitä, miten tilastot järjestelette, koska jos sanotte, että tulotuki menee pienille tiloille viidestä 250 hehtaariin. Se on ihan ok, mutta se henkilö, jolla on 250 hehtaaria, saa saman verran per hehtaari tai jopa enemmän per hehtaari kuin henkilö, jolla on 5 hehtaaria, joten ei tämä ole samanarvoista tukea kaikille. Tämä se ongelma on. Ja päivän päätteeksi me yritämme muuttaa sitä, että liian paljon rahaa menee rikkaille viljelijöille meidän tapauksessamme ja että se ei päädy oikeille ihmisille. Jos me jatkamme tätä tietä, olen aivan varma, pane vaikka henkeni panokseksi, että meillä on tämän kauden päätteeksi vielä sama tilanne Irlannissa Ihan sama, mitä myyvät teille, niin rahat kyllä pysyvät samassa taskussa. Tämä on se ongelma. Kollega Noichil, minäkin haluaisin puhua ihan lyhyesti. Jos ensimmäisessä pilarissa puhutaan tulotuesta ja tämä tuletuki ei ole minun keksintöni, vaan sen kyllä voi lukea ja kuulla kaikkialla, niin silloin tämä tulotuki on ähm, tulon siirtoa, sosiaalinen siirto, niin silloin jos näin on, niin silloin pitää ensin mitata henkilön mm, tarvetta, muuten ei ole kyse sosiaalisesta tulonsiirrosta. On katsottava, millainen tarve henkilöllä on, kuinka monesta ihmisestä on kyse. Tällainen siirto ilman minkäänlaista kattoa, sitä löytyy vain meidällä ensimmäistä pilarista ja se on kyllä pysäytettävä otan huomioon. Näen, että kaikki odottavat keskustelua huomenna maatalousvaliokunnassa. Herra Figereido. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat, ihan lyhyesti. Haluan vain sanoa muutaman asian nopeasti. Minä olen itse aika tyytyväinen, varsin tyytyväinen, iloinen siitä, että komissio on iloinen tästä meidän asiakirjastamme. Mehän, se on meidän panoksemme nykykeskusteluun, jos parlamentti on sitä mieltä, että asiakirja on hyödyllinen, niin silloin me olemme vieläkin iloisempia. Jos parlamentti haluaa enemmän tuomioistuimen läsnäoloa näissä keskusteluissa, kyllä me olemme valmiita tulemaan, olemme valmiita tulemaan tänne keskustelemaan useammin, jos se on toiveenne. Ihan lyhyt loppuyhteenveto tästä käydystä keskustelusta. Paljon voisi sanoa tästä keskustelusta, mutta yksinkertaisesti haluaisin painottaa yhtä asiaa. minä haluaisin, ihan näin ulkopuolisena haluaisin painottaa yhtä asiaa. Minä olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että jos on kyse ylimenovaiheesta uuteen malliin, joka perustuu tehokkuuteen ja tehokkuuden arviointiin. Olen ihan samaa mieltä kanssanne tästä, mutta tilintarkastus ihmisenä, tuomioistuimen edustajana, jäsenenä, minun, minä haluaisin kuitenkin pyytää lainsäätäjiltä, että olisivat tietoisia yhden, yhtäpitävyydestä – Näiden kahden asian pitää kulkea käsi kädessä. Yhden, yhtäpitävyys, yhdenpitävyys ja tehokkuus, suorituskyky. Tähän asti on paljon puhuttu yhdenmukaisuudesta, mutta ei voi jättää, ei sitä pidä unohtaa. Jos ajattelemme tuloksellisuudesta ja yhdenmukaisuudesta, niin, se on eri, niin näiden, näiden kulkeminen käsikädessä on välttämätöntä ja tärkeää. Kollega Seller, äh, silti kiitoksia äh, herra Figueiredo, että pallon ammoitte kentälle. Peli on käynnistynyt ja toivottavasti Äh, siitä tulee reilu peli, koska todellisuus on paljon moniulotteisempi kuin että voitaisiin äh, tehdä jotain yleistyksiä. Tietenkin me olemme äh, raaka-aineiden viejiä kehitysmaista, mutta kuka siellä omistaa nuo raaka-aineet, eivät pienviljelijät, vaan näiden suur yritysten omistajat eh, harvoin asuvat näissä maissa. Päinvastoin monilla pienviljelijät ovat menettäneet maansa, koska näissäkin maissa eh, maatalous on teollistumasta ja toimijat usein tulevat muualta ja yleensä hyödyttävät eh, siellä vallassa olevia, mutta harvoin koko väestöä. Ja sitten puhuttiin maidosta. Jos mm, ma, kun kansleriviraston edessä maanviljelijöiden vaimot osoittivat mieltään. Olin Irlannissa ja siellä sanottiin, että luopukaa vihdoin tuosta maitokiintiöstä, se vaikeuttaa meidän toimintaamme, että pystymme laajentumaan markkinoilla, haluamme tuottaa enemmän, niin saada enemmän voittoa. Eli kyllä asia on vähän moniulotteisempi ja se, mitä herra sanoi, että asia on tarkasteltava tapaus tapaukselta ja rehellisesti tilannetta tarkastella. Sen pitäisi olla keskustelumme pohjalla. Kiitoksia. Tähän päättyy tämä kohta esityslistalla ja myöskin kokous avoimin ovin. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat keskusteluun. Tähän päättyi kokous avoimin ovin. Pyytäisin, että lähtisitte salista niin, että voimme aloittaa koordinaattorien kokouksen. Kiitoksia huomenna. Jatkamme aamulla kello yhdeksän äänestyksillä virastoista. Kiitoksia.